parlamenttien osuus Euroopan parlamentin tulevassa roolissa eurooppalaisena lainsäädäntäjän, lainsäätäjän, lainsäätäjänä. Yhteispäätösmenettely täytyy ottaa huomioon, eli meidän täytyy ottaa huomioon joidenkin tuomioistuimen kommentit, päätökset, e, eli kansalliset parlamentit voivat jossain määrin ohjata Euroopan parlamentin työskentelyä. Meidän täytyy siis löytää tasapaino tämän tulkinnan kanssa, tulkinnan sisältä. Meidän täytyy myös muistaa, mikä on Lissabonin sopimuksen keskeinen periaatehenki. Siinähän puhutaan tietyn mallisesta Euroopasta, jossa tällä parlamentilla on tärkeä rooli, tärkeä painoarvo, mutta täytyy muistaa, mitkä ovat kansallisten parlamenttien interventioroolit ja ö, toimivaltuudet. Sanon jälleen kerran, eli Saksassahan ollaan tekemässä sitä, että siellä ollaan muuttamassa sisäistä lainsäädäntöä, mitä meidän täytyy tehdä tässä tasapainotetussa muutostilanteessa? Meidän täytyy ottaa huomioon tämän päätöksen juridiset ulottuvuudet, pitää kuitenkin koko ajan mielessä Lissabonin keskeiset ajatukset. Öö, lähes kaikki edustaja ovat täällä samaa mieltä kanssani, että Eurooppa on viimeisen 10-12 vuoden aikana ottanut tärkeitä ratkaisevia askeleita eteenpäin. Tämä on loistava projekti, tämä on loistava haaste, tämä uusi Eurooppa, <clears throat> rahaliitto, laajentuminen. Kaikki nämä isot toteutukset ovat myös onnistuneet poliittisen, juridisen arkkitehtuurin myötä. Meillähän on täällä uusi taloudellinen Eurooppa-rahaliitto, mutta meillä on kuitenkin läjäpäin ongelmia. Edellinen puhuja puhui siitä, että monissa maissa ei ole järjestetty kansanäänestystä, ei ole haluttu järjestää <clears throat> Mutta siellä, missä ei ole edes järjestetty, niin kuitenkin Euroopan ajatus on aina vahvin. Meidän täytyy muistaa, mikä on Euroopan arkkitehtuuri, tämä suuri hanke. Sehän on hyvin monimuotoinen, joskus monimutkainen, vaikea ymmärtää, totta. Mutta meillä on nyt äh, tulossa toinen päivä lokakuuta tärkeä kansanäänestys – mutta puhun täällä tämän edustajanhuoneen suuren enemmistön nimissä. Mitä Eurooppa haluaa tehdä? Mitä halutaan toteuttaa Lissabonin sopimuksen myötä? Meidän täytyy muistaa tämä monimutkaisuus, monimuotoisuus, poliittis-juridinen eurooppalainen rakentaminen, johon on lähdetty jo vuosia sitten. Me haluamme myös paljon vahvempaa lainsäädännöllistä Euroopan parlamenttia, jonka myötä Euroopasta kokonaisuudessaan tulee demokraattisempi. Nämä ovat keskeiset perustekijät. Meidän täytyy niistä, niitä toistaa uudestaan ja uudestaan, mutta me emme saa meidän täytyy myös muistaa, mitkä ajatukset ovat Euroopan vastaisia, mitkä eivät ole. Meidän täytyy muistaa, että tämän kysymyksen esille nousseen kysymyksen täytyy olla yhtäpitävä Saksan lainsäädännön kanssa. Meidän täytyy myös kuunnella eurooppalaista ääntä, eurooppalaisia kansoja, eurooppalaisia ihmisiä. Mutta eihän tämä päätös mitenkään kyseenalaista Eurooppa-projektia. Tämä Parlamentti on päättänyt kulkea eteenpäin noudattaen tätä päätöstä, mutta tulkiten sitä poliittisesti siten, miten ö, tämä demokraattinen lainsäätävä Eurooppa ja tämä toimielin sitä haluaa. Kiitoksia, että muistutti meitä tällaista juridista konseptista, jonka olisimme helposti voineet unohtaa, nimittäin, että tuomion, tuomion perustelut eivät ole sitovia mutta tietenkin perusteluista voidaan keskustella. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Schöpflin. Kollega eh, Schöpflin. Thank you, Chairman. Um, this has been an extremely interesting... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu, olen oppinut siitä paljon. Severi nyt lähti, mutta olen hänelle kiitollinen siitä tästä edistyksellisestä taantumuksesta valtaosa meistä on keskittynyt tähän kielteiseen puoleen ja tässä kohtaa minä haluaisin nyt korostaa sitä, että tähän liittyy myöskin myönteisiä kohtia. Ensinnäkin tässä on esimerkki siitä, kun laki ja politiikka kohtaavat ja niiden vastaukset ovat erilaiset. Kaltrien tuomioistuin, ja nyt katson tätä asiaa poliittisesti, Kaltrien tuomioistuin on ilmeisesti unohtanut, että Saksa ei ole saari, että Saksalla on sitoumuksia Eurooppaan ja että tämä päätös, sillä on vaikutuksia koko Euroopassa. Toisteksi, toiseksi, missä perusoikeudet ja perusvaltuudet ovat ja missä ne pitäisi olla ja millainen edustuksen rooli on demokratiassa. Karlsruen tuomioistuin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 Moi, je pense que notre. C'est une suggestion que je livre euh, à votre réflexion. Je pense que notre commission, euh, l'affaire constitutionnelle. Meidän AFKO-valiokunnan, koska valiokunnan pitäisi toimia seuraavasti. Sen pitäisi ennakoida tätä. Meidän pitäisi pystyä ennakoimaan nyt sitä, mitä voi tapahtua muualla, mitä on tapahtunut jo Saksassa. Meidän täytyy ajatella viiden vuoden aikajanaa eikä me emme saa provosoitua. Meidän pitäisi tehdä ehdotus pääkaupungeille siitä, miten voidaan yhteen sovittaa tai elää yhdessä, toimia poliittisesti yhdessä eurooppalaisten ja kansallisten toimivaltuuksien puitteissa – ja myös kansalaisten toimivaltuuksien yhteensopivuuden puitteissa. Tässä on kyse nyt varoituksesta, mikä meillä on ehkä tullut täältä Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen myötä. Meidän täytyy pystyä ennakoimaan sitä, että ei välttämättä ymmärretä tällaisia päätöksiä. Meidän täytyy huomioida, mitkä ovat positiiviset tekijät tässä Saksan kysymyksessä suhteessa Lissabonin sopimukseen. Mehän olemme äh, voimakkaasti kiintyneet siihen ajatukseen, että Euroopasta tulee yhä enemmän ja enemmän yhtenäisempi, tiiviimpi, toisiinsa sidotumpi maa, maiden kokonaisuus. Jokaiselle 27 jäsenvaltion pääkaupunkiin pitäisi lait, eh, heittää sellainen ehdotus, että olisi todella asiantuntijoita perustuslakikysymyksiin per, perehtyneitä juristeja, mutta myös kansalaisryhmien edustajia ja koko tästä kirjosta tältä kentältä perustettaisiin yhteisiä keskustelufoorumeita, jotta voitaisiin edetä myöskin tässä suhteessa demokratiakysymyksen kannalta. Eh, Kiitoksia edustaja Barnier. Ja nyt menemme keskustelun loppuun päin. Maria Ζανακάου. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Kiitos. Tämän päivän keskustelu on erittäin mielenkiintoinen. Jos otamme huomioon sen tosiseikan, että useimmissa jäsenvaltioissa Eurooppa-oikeus on ehkä vahvemmalla sijalla kuin kansallinen oikeus. Meillä on vastaavaa perustuslakituomioistuinta. Meillä on kor- tietty korkein oikeus, jolla on oikeus antaa lausunto tai näkemys siitä, onko lainsäädäntö perustuslain vastaista vai ei. Ja tähän mennessä ei tämä tuomioistuin ole ottanut kantaa tähän kysymykseen tai ei ole ottanut kantaa siihen, ovatko hallitusten vaihtoehdot tai päätökset eurooppalaisen integraation olleet oikeita. Mutta tässä on nyt ennakkotapaus kaikille perustuslakituomioistuimille tai kaikille korkeimmille oikeusistuimille jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä tämä kysymys ei ole pelkästään poliittinen. Missä määrin tämä päätös, tämä perustuslakituomioistuimen päätös voi vaikuttaa yhteistoimintaan, poliittisiin päätöksiin, jota Saksan liittotasavalta tukee tekemään. Miten se tulee vaikuttaa yhteistyöhön muiden maiden kanssa? Eihän ole kyse vain EU-sta. EUlla on oma juridinen identiteettinsä ja, yksi, ja juridinen kokonaisuutensa. Ja miksi tämä perustuslakituomioistuin teki tällaisen päätöksen? Ehkä johtuuko se siitä, että on haluttu ennakoida tietty sodan jälkeinen kehitys, kolmatta valtakuntaa ei haluttu enää nousevan jaloilleen. Ja ehkä ne syyt, jotka johtivat tähän perustuslakituomioistuimen kehitykseen muissa maissa, niin ne syyt ovat ehkä jossain määrin erilaiset, mutta me emme saa tässä jättäytyä vain perustuslaki kysymysten asiantuntijoiden varaan. Meidän täytyy konsultoida kaikkia mahdollisia asianosaisia, mutta meidän täytyy saada mahdollisimman paljon levitettyä tietoa tästä koko Euroopan alueelle, koko EUn alueelle, koska Saksan hallitus ja Saksan painoarvo ovat vastuullisia siitä, miten nämä poliittiset päätökset tullaan soveltamaan käytäntöön. Ja ö, Saksan puheenjohtajakauden aikanahan tullaan varmasti laatimaan asianmukainen asiakirja ja täydentävät lainsäädännölliset toimenpiteet siihen liittyen. Mutta jos ajatellaan perustuslakia, niin nehän muuttuvat koko ajan. Jos me ajattelemme tulevaisuutta ja sitä, mitä meidän tulee tehdä, perustuslait eri maissa eivät ole mitenkään muuttumattomia. Me olemme muuttaneet sitä varmasti muissa maissakin. Eihän mitään ole kiveen hakattu ikuisesti. Meidän täytyy täällä antaa sille kuuluva oikeus, tälle päätökselle kuuluva oikeus. Kollega Bos. Mikrofoni. The German Saksan perustuslaki tuomioistuin huolimatta siitä, että se puhuu kansallisesta suvereniteetista, itse asiassa on rajoittanut poliittista toimintaa. Se nyt huijaa itseään uskomaan, että EU ei olisi muuttumassa liittovaltioksi, vaikka juuri näin on tapahtumassa. Se itsekin toteaa, että tällainen kehitys vaatisi suuria muutoksia perustuslakien ja jopa kansanäänestyksen, ja poliittiset ryhmät eivät tätä ainakaan halua. Ja tämänhän olisi pitänyt tapahtua kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Perustuslakituomioistuin sanoi, että se vastustaa sitä kansallista valtaa nakeretaan, mutta kuitenkin perustuslaki ja Lissabonin sopimus ovat yhteen, eli se antaa vihreää valoa Lissabonin sopimukselle ja näin ollen myöskin federalistiselle EUlle. Eh, l'ultimo intervento è quello Viimeinen puheenvuoro. Ei, ei, puheenvuorot ovatkin päättyneet. Ja nyt pyytäisin, että oikeuspalveluyksikkö äh, antaisi meille vastauksen näihin ehdotuksiin, joita tässä keskustelussa on tullut esiin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu on mielestäni osoittanut, miten tärkeää on jälleen kerran käydä keskustelua kansallisen perustuslakioikeuden ja EU-oikeuden välillä olevasta suhteesta. Tätä keskustelua käytiin 16 vuotta sitten Euroopan parlamentissa, kun Saksan perustuslakituomioistuin teki tuomion Maastrichtin sopimuksesta. Me olemme nyt uudessa Euroopan integraation vaiheessa ja meidän täytyy jälleen tarkastella Saksan perustuslakituomioistuimen päätöstä Euroopan integraatiosta. Haluaisin vain kaksi lyhyttä kommenttia tehdä tämän tuomion kahdesta suuresta pää teemasta. Ensinnäkin demokratiavaje. Perustuslakituomioistuin näkee EU-oikeudessa järjestelmän sisäisen aukon, jota ei voida korjata, koska se käyttää valtiooikeudellisia kriteerejä järjestelmään, joka ei ole liittovaltio, vaan ylikansallinen järjestö perustuslakituomioistuimen on ilmeisesti olemassa ainoastaan valtiooikeus ja kansainvälinen oikeus, mutta ei minkäänlaista kolmatta oikeutta, joka käsittelisi erilaisten kansojen yhteiselämää ylikansallisessa järjestössä. Uudenlainen vallanjako voi luoda myös uudenlaisia ratkaisuja, eikä se ole pelkästään tämmöinen kaksikamarinen järjestelmä, jossa on parlamentti, jossa on tasa-arvoinen vaalijärjestelmä ja toisaalta valtioiden yhteenliittymä, vaan meillä on parlamentti, joka on legitiimi. Ja tätä demokratia vajetta ei voida nähdä ainoastaan myönteisenä, kuten Fervosta täällä yritti, vaan perustuslakituomioistuin näkee tämän toisin. Perustuslakituomioistuin ei halua nähdä ratkaisua Euroopan parlamentin vahvistamisessa, vaan ilmeisesti kansallisten parlamenttien vahvistamisessa ja niiden valtuuksien vahvistamiseksi eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa. Onko tämä oikea tie? Se voidaan kyllä kyseenalaistaa. Toinen keskustelu liittyi Saksan perustuslakituomioistuimen valvontaoikeuksiin, kuinka pitkälle leviäviä nämä oikeudet ovat ja kuinka niitä hyödynnetään tulevaisuudesta. Tämä on varmasti tällainen mm, viime käden ratkaisu vain ääritapauksissa. Puututaan tähän vai tuleeko tästä sitten tällainen jatkuva käytäntö, koska perustuslakituomioistuin mainitsee tässä, että mahdollisesti perustuslakiistuimen prosessioikeutta on muutetta niin, että yksittäiset kansalaiset voivat tehdä valituksen tuomioistuimelle tällaisissa kysymyksissä. Vaarana on, että tätä mahdollisuutta käytetään tulevaisuudessa useammin hyväksi, eli siis esitetään valitus perustuslakituomioistuimelle, koska Eurooppa eurooppalaiset toimielimet ovat menet toimivaltuuksissaan mukaan liian pitkälle. Täytyy pohtia sitä, onko tässä ehkä mahdollisesti rikottu Saksan perustuslaissa ja EU-lainsäädäntöön e liittyviä sääntöjä, koska Ainoastaan EU-tuomioistuin saa päättää näistä asioista ja ainoa ö, mahdollinen tie tulevien konfliktien välttämiseen on se, että perustuslakituomioistuin ö, Maastrichtin sopimuksessa olevat sitoumuksensa yhteistyöhön EU tuomioistuimen kanssa toteuttaa. Tähän mennessä se ei ole yhtään ennakkoratkaisua pyytänyt Luxemburgin tuomioistuimelta. Muut perustuslakituomioistuimet ovat kulkeneet tätä tietä ja ryhtyneet yhteistyöhön myös Ison-Britannian ylähuone on näin tehnyt, mutta Karlsruhe ei ole ollut halukas tällaiseen yhteistyöhön. Täytyy vain toimia, että tälle tielle ryhdytään, jotta tällaiset perustuslakiristiriidat eivät synny tulevaisuudessa. Ja äh, lopuksi voin äh, vahvistaa teille, että oikeuspalveluyksikkö on jo ryhtynyt tekemään tällaista raporttia äh, ryhmien puheenjohtajakokous on pyytänyt tällaista raporttia, että tulette sen piakkoin saamaan. Kiitoksia. Considerare è conclusa la discussione stasera. Keskustelu on ilmeisesti päättynyt, mutta otetaan esiin muutama tosiseikka, joka tästä nousi esiin tästä keskustelusta. Ensinnäkin tuomion perustelut eivät ole sitovia. Perustelu ovat mahdollisuus keskustella ja syventää näitä kysymyksiä ja meidän täytyy hyödyntää niitä keskustelupohjana. Yksikään täällä ei pysty muuttamaan Saksan perustuslakia tai pyörtää perustuslakituomioistuimen tuomiota. Se on mahdotonta me voimme ainoastaan syventää tätä keskustelua, käydä vuoropuhelua, ja tätä meidän on tehtävä. Joten sen lisäksi, että pyydämme tämän kirjallisen raportin oikeuspalveluyksiköltä, niin uskon, että meidän pitää ottaa esiin koordinaattorin kokouksessa esiin tullut ehdotus, mahdollisesti myöskin tällä valiokunnan kokouksessa esiin tullut ehdotus, että luotaisiin, järjestettäisiin suuri kuulemistilaisuus tästä aiheesta. Nyt koordinaattorin kanssa me eh, kehittelemme tätä ehdotusta. Minä en usko että on mahdollista kutsua paikalle Saksan perustuslakituomioistuimen tuomareita tai muita perustuslakituomareita, koska he ovat tuomareita, mutta voimme kutsua paikalle eri maiden tärkeitä perustuslakiasiantuntijoita, jotka tietävät myös EU-lainsäädännöstä ja sen suhteesta kansallisvaltioiden perustuslakeihin. Ja varmasti te voitte sitten koordinaattorin kokouksessa voimme sopia tästä. Nyt menemme sitten esityslistan viidenteen kohtaan, joka koskee työjärjestyksen mukauttamista Lissabonin sopimukseen määräyksiin. 21. heinäkuuta me jo päätimme ryhtyä valmistelevaan työihin liittyen työjärjestyksen muokkaamiseen Lissabonin sopimuksen sopivaksi ja olemme nimittäneet David Martinin esittelijäksi ja e, esittelijä Corbett korvaa häntä, koska hänettä ei valittu äh, Siis hän, hän, hän korvaa Richard Corbettia, jota ei valittu uudelleen. Ja kollega Martinia pyytäisin tänään esittelemään työnsä, e, mietintönsä. Hän on varmasti ottanut huomioon edellisen valiokunnan työn, mutta hän on tehnyt siihen muutamia korjauksia eh, johtuen juuri Lissabonin sopimuksesta. Olkaa hyvä kollega Martin. Thank you very much, Chairman. To... Kiitoksia puheenjohtaja. Olin iloinen siitä, että Sean edellisessä keskustelussa mainitsi Maastrichtin sopimuksen ja keskustelun kaasuuden toimistomme kanssa silloin, koska olin yli kymmenen vuotta tässä valiokunnassa. Ja ajattelin, että tämä on nyt vähän vanhan toistoa, koska edelläkin kerran me puhuimme koko ajan Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksistä. Mutta tämä nyt on ilmeisesti aivan uusi päätös ja aivan eri asia. On hienoa olla jälleen tässä valiokunnassa, mutta tämä hiukan kitkerän makea. Olen täällä siksi, että ystäväni Richard Corbett, joka oli erinomainen jäsen tässä valiokunnassa ja todellinen asiantuntija perustuslakikysymyksissä. Ikävä kyllä hän menetti paikkansa vaaleissa. Kuten sanoitte, olen tehnyt kolme muutosta Richardin mietintöön, mutta ennen kuin menemme itse asiaan, selkeyden vuoksi haluan todeta, ja tästä nyt keskusteltiin heinäkuussa, mutta tässä mietinnössä ei mitenkään ennakoitu Irlannin kansanäänestyksen tulosta. Me vain valmistaudumme siihen, joka nyt ilmeisesti tapahtuu. Ja parlamentin täytyykin muuttaa sääntöjen kun ja jos Lissabonin sopimus astuu voimaan. Eli tämä, tässä ei oleteta mitään Iranin suhteen, vaan parlamentti vain haluaa valmistautua vanhoille jäsenille ja uusillekin. Yritän hyvin lyhyesti kertoa, mitkä ovat mietinnön tärkeimmät osat ja millä kolmella alueella olen tehnyt lisäyksiä, joka hyväksyttiin täällä 22. huhtikuuta. Tärkeimmät osat ovat se, että mukaan otetaan uusi erityinen sääntö, joka mahdollistaa sen, että parlamentti valvoo ehdotettua lainsäädäntöä ja varmistaa, että siinä noudatetaan perusoikeuskirjaa. Eli tämä velvollisuus nyt on kirjattu Lissabonin sopimukseen, ja parlamentissa pitää varmistaa se, että tämä toteutuu. Sitten toinen kohta. Menettely, jossa varmistetaan, että silloin kun jäsenvaltion parlamentti vastustaa jotain lainsäädäntöä herätusta komissiosta liittyen toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin, no tietysti tämä liittyy uuteen pöytäkirjaan liittyen kansallisten parlamentin roolin. Tämä pitää hoitaa parlamentissa ja meidän pitää jakaa työ. tämän itse aiheen välille, joka menee sitten valiokuntaan käsiteltäväksi, ja sitten toissijaisuusperiaate, joka tulee tähän tai oikeudellisten asioiden valiokuntaan. No nämä kaksi asiaa Nämä ovat olleet näitä oransseja ja keltaisia kortteja. Tarkistuksella luodaan myöskin uusi kohta, jos, jonka nimi on perustuslakikysymykset. Ja siinä puhutaan uusista oikeuksista, joita saadaan Lissabonin sopimuksen myötä ja myöskin oike- tämänhetkisistä oikeuksista. Esimerkiksi se aloiteoikeus tarkistukseen – se, miten jäsenvaltio voi erota unionista, miten parlamentti kootaan. Nämä ovat uusia menettelyitä. Ja ne on kaikki koottu yhteen kohtaan, liitetty muihin kysymyksiin, jotka liittyvät perustussopimuskysymyksiin, esimerkiksi mikäli jäsenvaltio rikkoo perusperiaatteita. Sitten neljäs kohta se, että työjärjestystä sopeutetaan komission puheenjohtajan suhteen. Tämä liittyy komission kokonaisuudessaan eikä vain puheenjohtajan nimitykseen. Ja sitten myöskin korkean edustajan uusi titteli. Sitten viimeisenä tämänhetkiset muutokset, joissa otetaan huomioon – uuden tyyppisen lainsäädännön, eli delegoidut lait. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että pidämme kiinni myöskin valvontaoikeuksistamme näiden lakien suhteen. Eli nämä kohdat on jo hyväksytty. Tässä valiokunnassahan on nyt valiokunta tietysti uusi, mutta kuitenkin nämä kohdat on jo hyväksytty edellisessä valiokunnassa. Olen tehnyt kolme tarkistusta. Ne ovat aika pieniä. Ja siinä otetaan huomioon tapahtumia, joita nyt on tapahtunut huhtikuun jälkeen. Ensinnäkin tuomioistuimen päätös, jonka vuoksi meidän täytyy tehdä päätös immuniteetista. Ja meidän pitää myöskin perustella kaikki päätökset, jotka tehdään immuniteetin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisen suhteen. Sitten toinen ehdotus, uusi tarkistus. Sieltä sopotetaan sääntöjä tarkkailijoista ja otetaan huomioon neuvoston päätös 18.19. kesäkuuta. Jäsenet, jotka olivat täällä aikaisemmin, muistavat, että me oletimme, että tarkkailijat ovat henkilöitä, jotka muuten olisi valittu jäsenvaltioista, mikäli jäsenvaltio oli saanut lisäjäseniä parlamenttiin. Tämä muutettiin, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä nimitykset kansallisen lainsäädännön pohjalta. Ja sitten kolmas muutos, se liittyy suoranaisesti tähän valiokuntaan, että Euroopan parlamentin COSAC puheenjohtaja, eli se, joka vastaa eurooppalaisen yhteistyön toimielin kysymyksistä, eli Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ja varapuheenjohtaja tulee myöhemmin tästä valiokunnasta. Tähänkin muutokseen suostuttiin, eli tämä ei ole mikään yllätys kenellekään. Tästä keskusteltu aikaisemmin, eli kolme muutosta. Niistä on oltu hyvin pitkälti yksimielisiä, hyväksytty ja liitetty Corbettin mietintöön yksi muutos, jotta en ole tehnyt, ehkä koordinaattorit tarkastelevat tätä. Niillä on ehdotettu, että valiokunten varapuheenjohtajat, meitähän valitaan neljä varapuheenjohtajan ja muihinkin valiokuntiin, ja säännöt, sääntöjen mukaan niitä on vain kolme. Sitä muutettiin eilisessä parlamentissa, mutta se muutos meni jo umpeen. Eli pitäisi ehkä tehdä uusi tarkistus ja mahdollistaa tämä mutta mielestäni tämä nyt ei liity Lissabonin sopimukseen, eikä ole mitään syytä, miksi se ei olisi mietinnössä. Mutta jos joku haluaa sen mukaan, ensinnäkin jos joku koordinaattori haluaa sen mukaan mietintöön, niin sitten koordinaattorit voivat tehdä siitä tarkistuksen. Siinä voitaisiin ehdottaa, että säännöt muutetaan kolmesta neljään, mutta itse pitäisin parhaan sitä, että jokaisen parlamentin aluksi puheenjohtajakokous ehdottaa, kuinka monta varapuheenjohtajaa kuhunkin valiokuntaan määrätään. Kiitos. E Kiitoksia edustaja Martin. Nyt keskustelu voi alkaa. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö on kollega Daffilta. Ah, chiedo scusa. Anteeksi. En nähnyt teitä siis ennen sitä. Kollega Mendes de Vigo oli pyytänyt ensin puheenvuoroa. It's just a clarification point. I didn't get it right. Anteeksi, vain yksi selitys. En oikein ymmärtänyt tätä. Tässä asiakirjassa puhutaan David Marvinin hankkeesta 28. heinäkuuta. Siis tästäkö nyt puhutaan? nämä tarkistukset, jotka hyväksyttiin edellisessä parlamentissa. Ja oliko nämä kolme tarkistusta jo silloin mukana? Ai ne olivat, selvä. Ja ilmeisesti sitten tältä pohjalta määritämme päivämäärän tarkistusten jättämiselle. Ja sitten äänestämme uudelleen tässä valiokunnassa ja sitten täysistunnossa. Onko näin? Siis tästä asiakirjasta nyt puhutaan, missä nämä kolme tarkistusta. Selvä, kiitos. Kyllä, eh, näin on. Meidän täytyy määritellä määräaika, eh, päättää äänestyspäivä ja sitten mennä täysistuntoon äänestämään. Olkaa hyvä. Vain yksi asia. Herra Mendes de Vigo on aivan oikeassa, mutta vielä yksi selvennys. Ei ole mitään suunnitelmia viedä tätä täysistuntoon ennen kuin tiedämme, että Lissabonin sopimus hyväksytään koska tämä on poliittisesti arkaluontoinen kysymys, niin on tärkeää korostaa tätä. Mutta ei ole mitään syytä sille, miksi me voisi määrittää tarkistuksille jättön määräaikaa valiokunnan sisällä ja hyväksyä mietintöä valiokunnan sisällä. President, um... Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Ja haluaisin sanoa, että on suuri ilo nähdä David Martin taas täällä valiokunnassa. Hänellä oli erittäin tärkeä rooli täällä Maastrichtin ja Amsterdamin sopimuksen huippukokousten aikaan. Ja hän on enemmän kuin alaviite EUn perustuslaillisen kehityksen historiassa, mutta olen myös kovin pahoillani poliittisesti siitä, että Richard Corbett ei tullut uudelleen valituksi. Hänellä oli erittäin tärkeä tehtävä parlamentissa, mutta myös yhdistyneessä kuningaskunnassa hyvin vaikeina aikoina. Hän yritti parantaa poliittisten keskustelujen laatua, kun oli kyse maan tulevaisuudesta eurooppalaisessa ulottuvuudessa. Mutta oletan, että hän kyllä tulee palaamaan tänne varsin pian, joten en nyt halua äh, häntä liikaa kehua, koska heti kun hän on taas täällä, niin me varmasti ryhdymme kiistelemään, kuten ennenkin. Mitä tulee tähän mietintöön, joka on meillä edessämme, aion huolella tietenkin tarkastella näitä kolmea uutta ehdotettua tarkistusta, mutta oletan, että ALDE-ryhmä itse ei tule tekemään merkittäviä tarkistuksia tähän mietintöön. Me olimme varsin tyytyväisiä siihen sen aikaisemmassa muodossa. Ja on erittäin tärkeää, että parlamentti on ajoissa valmis panemaan täytäntöön sopimusta heti, kun meillä on mahdollisuus tehdä niin jos emme valmistautu siihen ähm, kunnolla, niin olisin kovin alttiita kritiikille komission, neuvoston ja kansalaisten taholta. Kollega Fox. Kiitoksia. Edustaja Fox. Preparatory uh, that it doesn't assume. Tässä ei oleteta, että Iranin kansanäänestys päättyisi tietyllä tavalla tai että Lissabonin sopimus ratifioitaisiin. Tämä ei mennä sitä ennen täysistuntoon, eli tämä mietintöä pitää siksi harkita erittäin tarkkaan. Naturalmente è stato già detto che eh, l'attuale dibattito, la presentazione di questo rapporto Meillä on ollut jo mahdollisuus sanoa, että me työstämme myös tätä Lissabonin sopimuksen hyväksymisen hypoteesia, olettamusta. Ja silloinhan tilanne ei ole mitenkään suuremmin erilainen kansanäänestyksen jälkeen. Meidän täytyy nyt päättää päivämääristä 6. lokakuuta on hyvä. Toinen päivä lokakuuta on, mutta minä ehdotan teille nyt päivämäärää 16. syyskuuta. Keskiyöllä, siis määräaika. 16. syyskuuta. Sopiiko se teille? Hyvä. Päätös on tehty. 10. lokakuuta